pettynyt, että emme onnistuneet tässä viime viikon kokouksessamme. Kaikesta huolimatta Eurooppa-neuvostokaan ei pystynyt sitä tekemään. Minun on myönnettävä, että tämä yksimielisyyden puute näiden konkreettisten päätösten tekemisessä on varmasti takaisku Euroopan unionin roolille Länsi-Balkanilla, joka on edelleen strateginen alue ja strateginen investointi rauhaan ja vakauteen Euroopassa. Mutta se ei tarkoita sitä, että me jäämme tähän, että me pysähdymme tähän. Se tarkoittaa vain sitä, että me on tehtävä entistä enemmän työtä. Mielestäni on tärkeää korostaa, että neuvostossa ei ole erimielisyyttä <clears throat> sen suhteen, että me olemme sitoutuneita eurooppalaiseen perspektiiviin Länsi-Balkanilla. <clears throat> Päämäärät, joiden mukaan Euroopan unionin sitoutumista Länsi-Balkaniin täytyy vahvistaa, on kaikkien yhteinen näkemys. Kaikille EU:ssa on selvää myös se, että alue on meidän takapihallamme ja meidän täytyy edelleen tehdä parhaamme, auttaaksemme heitä tarpeellisissa uudistusprosesseissa. Eurooppa-neuvosto keskusteli viime viikolla pitkästi tästä asiasta ja loppujen lopuksi johtajat päättivät, että tilanne, tilanteeseen palattaisiin ennen toukokuun Zagrebin kokousta 2020. Puheenjohtaja valtio on edelleen sitoutunut tekemään voitavansa tutkiakseen, miten tilannetta voitaisiin edistää. Haluaisin toistaa myös sen, kuinka tärkeää on, että sekä Pohjois-Makedonian tasavalta että Albania edelleen saavat aikaan edistysaskeleita ja uudistuksia. Reformeja tarvitaan, jotta he pääsevät eteenpäin matkallaan kohti EUta, mutta ennen kaikkea näiden kummankin maan kansalaiset tarvitsevat ja vaativat tällaisia uudistuksia. On tärkeää toistaa myös se, että kaikille kumppaneille sitoutuminen Euroopan unionin arvoihin on ensiarvoisen tärkeää. Haluan lopuksi osoittaa arvostusta Pohjois-Makedonialle kuinka rohkeasti se toimi allekirjoittaessaan maan nimen muutosta koskevan sopimuksen. Myös Albanian hallitus on osoittanut suurta päättäväisyyttä polarisoidusta poliittisesta ilmapiiristä huolimatta. Olen varma, että vielä pääsemme näissä asioissa eteenpäin. Kiitoksia. Kiitoksia hyvä ministeri ja nyt komission puolesta komission jäsen Haan, olkaa hyvä. Madam President. Uh, Rouva puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, uh, viime torstaina Eurooppa-neuvoston uh, kokouksessa Euroopan unionin valtiopäämiehet eivät onnistuneet täyttämään sitoumustaan, jonka mukaan meidän oli tarkoitus aloittaa Pohjois-Makedonian ja Albarian kanssa liittymisneuvottelut. Valitettavasti kaikki jäsenmaat eivät pystyneet vihreää valoa näyttämään neuvotteluille tai että päätöstä tekemään. Halusin käyttää mahdollisuutta hyväkseni täällä Euroopan parlamentissa suunnatakseni sanon erityisesti ministeri Tuppuraisille. Haluaisin kiittää teitä henkilökohtaisesta sitoutumisestanne ja ponnistuksistanne. Te pyritte löytämään ratkaisun jo yleisasian neuvostossa tilanteeseen muutamaa päivää aikaisemmin, mutta kuten tiedämme, tämä ei ollut mahdollista. Haluaisin nyt kuitenkin Euroopan parlamentin jäsenten läsnä ollessa kiittää teitä kaikista ponnistuksistanne ja teidän tiimiänne. The fact that, uh, Tosiasia, ettei sopimusta saatu aikaan, oli todellakin hyvin suuri pettymys. Haluaisin toistaa sen, mitä totesimme Luxemburgissa viime viikolla ensimmäisen äh, epäonnistumisen jälkeen. Tämä ei ole mikään äh, kunniakas hetki Euroopan unionille. Nyt olemme umpi kujassa. Emme saa unohtaa, että yksimielisyys on olemassa yhdestä asiasta. Länsi-Balkan tarvitsee vielä paljon rohkeita päätöksiä. Viime viikon epäonnistumisen jälkeen meidän täytyy harkita tarkkaan, kuinka voimme vastata seuraaviin kysymyksiin. Mitkä ovat meidän kimmokkiemme, jotta enemmän edistystä saadaan aikaan, missä on meidän sitoumuksemme niitä kohtaan, jotka ovat ryhtyneet rohkeisiin poliittisiin toimiin. Meidän pitää ainakin olla Länsi-Balkanin maita kohtaan rehellisiä tässä kyseessä ei ole se, että me olemme mukavia naapureitamme kohtaan. Kyseessä on se, että meillä on nyt historiallinen hetki käsissä. Meidän täytyy täyttää ne sitoumukset, joita olemme tehneet jo kauan aikaa sitten. Ja tämä vielä vastaa meidän geopoliittisia intressejämme. Euroopan unionin jäsenmaiden täytyy nyt selventää, kuinka tosissaan ne ovat sitoutuneet Länsi-Balkanin eurooppalaisen integraatioon. Pohjois-Makedonia ja Albania eivät ole syyllisiä tässä tilanteessa. Molemmat maat ovat tehneet sen, mitä niiltä on pyydetty ja enemmänkin. Ja kaikki kertomukset maita koskien tämän ovat tuoneet esiin. Hyvin merkittäviä uudistuksia on Albanissa ja Pohjois-Makedoniassa oikeusvaltion alalla tehty. Oikeuslaitosta on uudistettu, korruptiota on poistettu, kuten myöskin järjestynyt järjestäytynyttä rikollisuutta. Erityisesti Albaniassa tämä on ollut suuri saavitus. Tämän lisäksi olemme saaneet valtavan hienon sopimuksen aikaan ähm, ja päässeet näin menneisyyden esteiden yli kohti valoisampaa tulevaisuutta. Ja samaa voimme sanoa Pohjois-Makedonian ja Bulgarian välisestä sopimuksesta. Meidän vastuumme nyt on se, että seisomme näiden äh, maiden rinnalla. Niiden kansalaiset ovat hyvin pettyneitä. Niillä on oikeus tähän pettymykseen, mutta meidän ei saisi, emme saisi luopua toivosta. Euroopan unionin äh, sitoumus Länsi-Balkania kohtaan on, kuten ennenkin. Länsi-Balkan on hyvin tärkeä strateginen poliittinen tavoitteemme ja yhteisten intressiemme mukaista. Tästä syystä työstämme tätä tilannetta ennen Zagrebin Euroopan unionin Länsi-Balkanin huippukokousta, joka järjestetään toukokuussa 2020. Jatkuva tukemme Albanialle ja Pohjois-Makedoniassa jatkuu kaikilla mahdollisilla tavoilla ja me pyrimme varmistamaan sen, että uudistuksia toimeenpannaan kansalaisten intressien mukaisesti ja että me yhä autamme näitä maita valmistautumaan tulevaisuuteen Euroopan unionin jäseninä. Uskoakseni nyt on todellakin aika puolustaa näiden maiden kansalaisia ja koko aluetta ja tukea heitä. Ymmärrän täysin, minkälainen pettymys on ollut ja että se johtuu osittain tästä rohkaisusta, mutta meidän täytyy päästä nyt jumiutuneesta tilanteesta yli ja komissio tekee parhaansa, jotta se onnistuisi. Kiitoksia. Kiitoksia hyvä komission jäsen. Nyt kuulemme ryhmien puheenvuorot. Edustaja Kovacev, EPP, olkaa hyvä. E Kiitoksia puhemies. EPP on hyvin pettynyt siihen, että neuvosto ei pystynyt aloittamaan neuvotteluja Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa. Me olemme sitä mieltä, että tämä on äh, järkyttävä geopoliittinen signaali äh, näille maille tällä alueella, joka on Euroopan, Euroopan intressissä oleva alue. Meidän pitäisi korjata tämä virhe mahdollisimman pian. Tämä ei vaikuta ainoastaan näihin kahteen maahan, vaan koko alueeseen. Eurooppa ei ole nyt johdonmukainen omissa viesteissään. Esimerkiksi Tessalonikin sopimuksen jälkeen toimitti vasta 15 vuotta sen päätöksen jälkeen. Ja nyt meidän omien etujemme mukaista oli, olisi saada nämä maat mukaan mieluummin tänään kuin huomenna. Muuten sellaiset maat kuin esimerkiksi Turkki, Kiina, Saudi-Arabia saavat etujaan läpi näillä alueilla. Meidän pitäisi, Euroopan unionin pitäisi sijoittaa tarpeeksi varoja siihen, että me voimme tiedottaa ja oikeanlaista tietoa Länsi-Balkanin alueelle. Tämä koskee monia, poliittisia, monia politiikan alueita, muun muassa Sofian ja Skopien välinen naapuruus äh, on tärkeä asia. Ja jos ajatellaan, äh, niin miksi on näin, että usein vasta kun ulkopuolelta tulee painostusta, niin sitten äh, toimitaan. Ja tämä koskee monia kahdenvälisiä suhteita kyseisellä alueella. Euroopan integraatio ei voi riippua vain yhden ihmisen toiminnasta ja siitä, miten hän ratkaisisi asiat ja sitten jos oppositio tulee valtaan, niin kaikki tuhotaan. Nämä, me pyydämme, että nämä kolme maata, jotka vastustivat tätä, poistaisivat tämän vastustuksensa, jotta pääsisimme eteenpäin Pohjois-Makedonian ja Albanian asiassa. Meidän täytyy hyvin pian saada me äh, nuoren sukupolven luottamus takaisin EUlle. Kiitos. Kiitoksia. Just a moment. Mr. Kovacev, will you... Pieni hetki, edustaja Kovacev. Otatteko te sinisen kortin kysymyksen vastaan? Ihan pieni hetki. Advised and indeed it is true. We normally don't take blue... Ähm, minulle kerrottiin, että me yleensä ota ensimmäisen puheenvuorokierroksen aikana sinisen kortin kysymyksiä vastaan, jotta me tätä perinnettä kunnioittaisimme. Ähm, en voi ottaa sinisen kortin kysymystä vastaan. Seuraavaksi SND-ryhmästä puolitoista minuuttia edustaja Piri, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Haluaisin myös toivottaa tänne parlamenttiin tänään Pohjois-Makedonian parlamentin puhemiehen, herra Toivoisin, että voisin pitää erilaisen puheen tänään Pohjois- Makedonia on ponnistellut voimakkaasti eh, meidän vaatimustemme täyttämiseksi ja kumpikin näistä maista eh, piti lupauksensa. Nyt olisi ollut aika avata liittymisneuvottelut. Pohjois-Makedonia on ollut ehdokkaana jo 14 vuotta ja komissio antoi, on viimeisten kymmenen vuoden aikana antanut vihreää valoa liittymisneuvottelujen aloittamiselle poliittista rohkeutta ja todellista johtajuutta löytyi sekä Pohjois-Makedoniasta että Kreikasta, kun 27 vuoden mittaiselle riidalle saatiin loppu. Tämä on juuri sitä, mitä Euroopan johtajilta puuttui. Tai ehkä Ranskan presidentiltä puuttui. Macron ei osoittanut samanlaista poliittista rohkeutta ja johtajuutta. EUlla oli mahdollisuus lopultakin osoittaa poliittista kypsyyttä ja vastuullisuutta, mutta me epäonnistuimme surkeasti. Tämä vahingoittaa Euroopan unionin imagoa Länsi-Balkanilla. EU ö, puuhaa sellaisten kysymysten parissa, joissa me emme voi saada aikaan jotain merkittävää. Olen pahoillani, tämä Zagreb 2020 eh, kokous tulee liian myöhään ja se on liian vähän. Rinnyryhmästä edustaja Kushnik, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Eh, huolimatta siitä, että valtavaa tukea eh, jäsenmaista asialle olisi kolmannen kerran viime aikoina neuvosto kieltäytyy aloittamasta ne, liittymisneuvotteluja Albanian ja Pohjois-Makedonian kanssa. Tämä on hyvin suuri pettymys ja saattaa olla historiallisesti suuri virhe. Me emme pysty toimittamaan sitä, mitä me olemme monen kertaan luvanneet ja tämä sekä epäonnistuminen neuvotteluiden aloittamisessa saattaa uhata Euroopan unionin uskottavuutta koko alueella. Tämän lisäksi tämän epäonnistumisen jälkeen Pohjois-Makedonia äh, on menossa vaaleihin, me saatamme menettää kaikkein vahvimman liittolaisemme alueella. Äh, vetoan, että toimisimme mahdollisimman nopeasti. Pohjois-Makedonia ja Albania ovat jatkuvasti osoittaneet kuuluvansa eurooppalaiseen perheeseen, erityisesti maahanmuuttokriisin aikana, ja ne ovat täyttäneet kaikki liittymisneuvotteluiden aloittamisehdot. Nämä maat tulee arvioida objektiivisesti kriteerien mukaan. Tulen itse maasta, joka on käynyt läpi liittymisprosessin eh, ei niinkään pitkä aika sitten, ja tiedän, että tämä prosessi on raskas. Välillä kuitenkin meillä on poliittisia kimmokkeita asiassa. Jos me haluamme ryhtyä toimiin eh, liittymisneuvotteluiden alla. Meidän täytyy toimia ennen Zagrebin Euroopan unionin ja Länsi-Balkanin maiden huippukokousta 2020 toukokuussa. Muutoin eh, Länsi-Balkanista tulee ikään kuin eurooppalainen harmaa alue. Kiitoksia. Seuraavaksi äh, vihreiden puolesta edustaja Butikofer, olkaa hyvä. Frau Arvoisa puhemies, kuuluisa ranskalainen sanoi kerran tietyn tyyppisistä poliittisista päätöksistä, tämä on rikostakin pahempaa, tämä on virhe. Neuvoston päätös siitä, ettei Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa aloiteta liittymisneuvotteluja, on historiallisen mittakaavan virhe. Kiitän Donald Tuskia, Jean-Claude Junckeria ja herra Haania ja rouva Tuppuraista ja kaikkia teitä, jotka esittivät kriittisiä selkeitä sanoja tästä asiasta. Kaikesta kiukusta huolimatta sen suhteen, miten EU täällä on taas pettänyt sanansa ja toiminut strategisesti lyhytnäköisesti ja tuottanut vahinkoa Pohjois-Makedonian ja Albanian kansalaisille, joiden toivo on nyt murentunut. Siitä huolimatta en halua kritisoida, vaan katsoa eteenpäin ja osoittaa sanani suoraan presidentti Macronille. Herra presidentti, te jäitte eristyksiin tässä kysymyksessä, mutta Euroopan parlamentti on valmis rakentamaan teille sillan jos te luette päätöslauselmamme tarkkaan, huomaatte, että me olemme valmiita vaikuttamaan, myötävaikuttamaan liittymisneuvottelujen edellyttämään reformiprosessiin. Antakaa meidän tehdä se yhdessä, mutta olkaa niin ystävällinen ja korjatkaa välittömästi tämä virhe, jonka seurauksena Pohjois-Makedonia ja Albania jäivät ulos <clears throat> tuuleen ja pakkaseen vain siksi, ettei meidän taloutemme ollut kunnossa. Kiitos. Paljon kiitoksia nyt ID-ryhmän puolesta. Edustaja Bonfrisko, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Euroopan unionilla on tietenkin vahvoja intressejä kasvattaa Länsi-Balkanin maiden suhteita, mutta me tiedämme kaikki, kuinka syviä arpia tällä alueella on, arpia, jotka uhkaavat Euroopan unionia. Kiinalainen ja venäläinen vaikutusvalta, järjestäytyneen rikollisuuden läsnäoloalueella ja mahdollinen terrorismi, oligarkki, tyyppinen politiikka, Ähm, Turkin kaksoiskansalaiset, 50 ähm, prosenttia muslimeja Albaniassa ja Bosniassa, 28 prosenttia Pohjois-Makedoniassa ja 95 prosenttia Kosovossa muslimeja. Kaikki tämä äh, osoittaa, että laajentuminen, äh, kuten Turkin kohdalla, saattaa aiheuttaa syvän kriisin ehkäpä hyvä eurooppalainen kauppapolitiikka ähm, päästäisi meidät tästä mm, umpikujasta pois ja jäsenmaiden pitäisi, kuten muutenkin, mm, voida päättää itse omasta ulkopolitiikastaan. Ähm, strategisesti riippumaton Eurooppa, äh, jolla on Balkaanin äh, maiden kanssa suhteet palvelisi kansalaisiamme. Kiitoksia. Now on behalf of... Seuraavaksi ESR-ryhmän puolesta puolitoista minuuttia edustaja Fortin, olkaa hyvä. President. Five years ago. Kiitoksia puhemies. Viisi viikkoa sitten herra Juncker puhui EUn laajentumisesta ja siitä, seurasi todellinen kriisi meidän suhteissamme Länsi-Balkanin. Te, komission jäsen, tiedätte parhaiten, kuinka paljon ponnistelua asian hyväksi oli tehty meidän henkilökuntamme puolesta, jäsenmaiden poliittisten johtajien toimesta, teidän toimestanne, jotta tämä kielteinen prosessi saatiin käännettyä ja jotta Pohjois-Makedonia ja Albania, nämä molemmat maat, pääsisivät eteenpäin. Kumpikin näistä maista ansaitsee liittymisneuvottelut monen vuoden odotuksen jälkeen. Ne täyttävät kriteerit ja nyt odotetaan seuraavaa neuvoston ö, edustajaa. Minä Ranskan presidentti Macron, jota Hollanti, Alankomaat ja Tanska tukivat, ö, myötävaikuttaa nyt sellaiseen kriisiin, joka voi olla hyvin vaarallinen. Tämä päätös pitäisi perua niin pian kuin mahdollista. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi siirrymme QNGLn puheenvuoroon. puolitoista minuuttia. Edustaja Kuluglu, olkaa hyvä. No, Western Balkans is the most... Niin Länsi-Balkanhan on haavoittuvaisin paikka Euroopassa. Ei ole mikään sattuma, että siellä alkoi ensimmäinen sota Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen. Ja meidän täytyy nyt toimia Euroopassa. Pohjois-Makedonia on ottanut historiallisen askeleen. Yhdessä Kreikan hallituksen kanssa he tekivät tämän kuuluisan sopimuksen, jonka tarkoituksena oli taistella populismia vastaan. Ja nyt olemme laittamassa äh, tämän maan poliittiseen sekasortoon. Ihmiset ovat Pohjois-Makedoniassa hämmentyneitä. Sen sijaan, että veisimme eurooppalaisia ajatuksia, demokratiaa ja solidaarisuutta sinne, niin me olemme vieneet sinne omia sisäisiä poliittisia ongelmiamme ja konfliktejamme. Ja meidän pitäisi lähettää hänelle viesti. Hänen olisi pitänyt olla täällä. Ja meidän ei pidä tällaisia kapeakatseisia poliittisia pe- pelejä pelata. Tällaiset maat tarvitsevat apuamme. Thank you. Our next speaker. Kiitoksia seuraava puhuja, edustaja Castaldo. Häntä ei näy salissa, joten edustaja Zofko, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Länsi-Balkanin strate- anteeksi, strategia tuki Pohjois-Makedonian ja Albanian liittymispyrintöjä. Olen hyvin syvästi pettynyt viime viikon tapahtumiin. Sen jälkeen, kun Pohjois-Makedonia ja Albania tekivät lujasti töitä täyttääkseen kaikki liittymisneuvottelujen aloittamisen edellytykset. Me, toivomme, että, me toivoimme, että he saisivat positiivisen signaalin palkkioksi näistä ponnisteluista, mutta he saivatkin iskun vasten kasvoja – Pohjois-Makedonia ja Albania ovat harmonisointiprosesseissa usein joutuneet torjumaan muiden osapuolten houkuttelevia lupauksia ja tarjouksia. Tämä on nyt viesti koko tuolle alueelle ja avaa tilaa muille pelaajille täyttämään tämän tyhjön, jonka Euroopan unioni jätti. Tämä on strateginen virhe, sillä on kielteinen vaikutus EUn uskottavuuteen ja se myös murentaa Euroopan parlamentin ponnisteluja. Valitettavasti me kärsimme tiettyjen Eurooppa-neuvoston jäsenten parissa visioiden puutteesta ja rauhan prosessien mm, puutteesta. Minä tunsin presidentti Jacques Chiracin henkilökohtaisesti Kroatian puheenjohtajavaltion on otettava avainrooli ja osoitettava Euroopan unionille, mihin suuntaan rauhan ja vakauden nimissä on kuljettava. Kiitos. Next speaker. Aika on tiukilla tänä iltana, joten aikarajoja täytyy kunnioittaa. Seuraavaksi edustaja Pitsola, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Izostanak pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom je povijesna greška Europske unije. Kiitos puhemies. Se, että neuvotteluihin ei mennä Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa, niin tämä on ollut historiallinen virhe Euroopan unionilta. Tämä johtuu siitä, mitä tietyssä pienessä määrässä jäsenvaltioita on äh, puhuttu. Pohjois-Makedonia on täyttänyt kaikki meidän heille asettamansa äh, tavoitteet tai kriteerit, ja siellä on oltu poliittisesti rohkeita. He ovat si- ratkaisseet ongelmat ja myös ovat vaikut- myöskin Tiranassa on oikeusjärjestelmää uusittu ja tästä prosessista tulee koko ajan pidempi ja monimutkaisempi. Tällä hetkellä uudistukset ja sitten liittyminen EU-hun ovat kulkeneet käsi kädessä. Meidän pitää, meillä pitäisi olla selkeä visio niin, että se voidaan myös toteuttaa sitten käytännössä ennen kuin on liian myöhäistä. Sillä on monia muita toimijoita, jotka mielellään tuolle alueelle veisivät vaikutusvaltaansa. Ja se ei ole taas meidän arvojemme mukaista. Eurooppa voi olla globaalisti vaikuttava toimija vain, jos se antaa esimerkkiä. Sejourne. Paljon kiitoksia eh, edustaja Sejourne, yksi minuutti. Eh, paljon kiitoksia puhemies. Hyvä ministeri, minä puhun lyhyesti. Eh, minä kannatan Euroopan unionin laajentumista. Kannatan sitä, että nämä kaksi maata voisivat Euroopan unionin liittyä, mutta kuinka me voimme lisätä neuvostoon vielä kaksi paikkaa, kun toimi elimiä säätelevä järjestelmä on aivan jumiutunut. Minä uskon tähän parlamenttiin, mutta olen sitä mieltä, että meidän täytyy suojella toimielimiämme, sillä ne eivät ole ikuisia. Meidän täytyy puuttua neuvoston päätöksenteon tehokkuuteen ennen kuin lähdemme pohtimaan uutta laajenemista Euroopan unionissa. Jos on Eurooppa mieli, niin minä olen sitä ja minä täysin haluan tuoda esiin, että olen Eurooppa-mielinen, mutta haluan kuitenkin sanoa, että meidän täytyy pohtia neuvoston päätöksenteon tehokkuutta ennen kuin tuon pöydän ympärille vielä kaksi lisäpaikkaa lisäämme. Tämä on käytännönläheinen kysymys. Meidän täytyy sitäkin pohtia täällä toimielimissä. Meidän täytyy pohtia Euroopan unionin kymmenen vuoden päästä. Minä ajattelen tätä enkä halua, että kansalaisista tulee euroskeptisiä, kun meidän poliittinen päätöksentekomme on tehotonta. Kiitoksia. Edustaja Strik, yksi minuutti. Mikrofoni. Sorry. <laughs> The European Council was supposed to keep its promise to North... Euroopan neuvoston piti ottaa mm, Pohjois-Makedonia ja Albania liittymisneuvotteluihin, jotka olisivat vahvistaneet vakautta Länsi-Balkanilla, mutta eh, he saivatkin nyt kylmää tuulta päälleen kriteerit ovat selvät ja komissio on aivan yksiselitteisesti sanonut, että nämä maat täyttävät kriteerit. Sekä Tanska että Alankomaat käyttäytyivät siten, että he muuttivat sääntöjä kesken peliin. Mielivaltaiset poliittiset näkökohdat koituvat nyt suuria ponnistuksia tehneiden Pohjois-Makedonian ja Albanian kansalaisten vahingoksi. Neuvoston viesti tai Macronin viesti kuulostaa siltä, ettei, että he halua, että nämä maat täyttäisivät kriteerit, vaikka he ponni, ne ponnistelisivat kuinka. Mutta meidän täytyy nyt jatkaa työtä. Suurin osa jäsenmaista on tämän takana ja neuvoston pitäisi osoittaa samaa päättäväisyyttä muuttamalla tätä päätöstä niin pian kuin mahdollista. Kiitos puhemies. Mitä ei tehtäisikään sellaiselle maalle, jossa keskipalkka on noin 400 euroa. Tämän takia komissio haluaisi mennä kohti Pohjois-Makedoniaa ja Albania. Mutta tämä ei ole riittävä peruste. Jos katsotaan Albaniaa, niin siellä islamilainen äh, radikalismi esimerkiksi saattaa tulla läpi ja siellä Namaskarin moskeja esimerkiksi, niin on Balkanin alueen suurin ja sitä Turkki tukee. Siellä maassa on myös monia salakuljettajia ja korruptiostaan se on tunnettu ja Albania, onko Albanialla ja Pohjois-Makedonialla ei ole tällaista eurooppalaista kutsumusta. Pohjois-Makedoniassa Prespan kansanäänestykseen ei kovin monikaan osallistunut. Eli jos ajatellaan tätä laajentamista ja sitä, kuinka paljon miljardia euroja on laitettu eh, liittymistä edeltävään toimintamaan, niin tämä olisi skandaali jatkaa tällä tiellä. Kiitoksia hyvät kollegat. Ennen kuin siirrymme seuraavaan puhujaan, haluaisin toivottaa tervetulleeksi vierailijamme tänne täysistuntoon. Meillä on Täällä Jafferi, Pohjois-Makedonian parlamentin puhemies. Meillä on hänet ilo saada vieraksemme tänä iltana. You're very welcome to attend. Olette erittäin tervetullut kuuntelemaan tätä keskustelua koskien äh, Pohjois-Makedonian ja Albanian liittymisneuvotteluiden aloittamista. Ja on kunnia saada teidät vieraksemme tämän keskustelun ajan. Toivottavasti kokoukset täällä Euroopan parlamentissa ovat teille hyvin hedelmällisiä. Hyvät kollegat, äh, äh, siirrymme seuraavaan puhujaan. Edustaja Tomaszewski, yksi minuutti, olkaa hyvä. Okay, I don't think the hän ei taidakaan olla salissa, joten puolitoista minuuttia. Pieni hetki, tässä olikin muutos puhujalistaan. Pieni hetki. Mr. Castaldo, you have the floor Edustaja Kastaldi, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia puhemies, arvoisat kollegat. Päätös tai päättämättömyys Euroopan, Euroopan neuvostossa lykätä jälleen kerran Pohjois Makedonian ja Albanian liittymisneuvotteluja on historiallinen virhe. Tämä on tapahtunut parlamentin kannan vastaisesti ja komission suosituksen vastaisesti. Tämä on hyvin äh, noloa ja kiusallista kumppaneillemme. Äh, Albania ja erityisesti Pohjois-Makedonia ovat tehneet hyvin paljon uhrauksia, jotta pääsisivät tähän tilanteeseen. Pohjois-Makedonia pääsi historiallisen sopimuksen Kreikan kanssa. Äh, tämä oli asia, jota pidettiin aikaisemmin mahdottomana. Hyvät kollegat, tässä kyseessä on meidän uskottavuutemme Nämä äh, maat äh, on arvioitu, äh, ne tulisi arvioida riippumattomasti niiden ähm, ähm, merittien mukaisesti. Meidän pitäisi Länsi-Balkanista tehdä strateginen kumppanimme. Erdogan katsoo Serbiaan ja Pohjois-Makedonian alueella meillä saattaa piillä uusi poliittinen kriisi. Haluaisin ähm, tervehtiä vierastamme ja toivottaa rohkeutta tässä taistelussa ähm, matkalla kohti eurooppalaista äh, perhettä ja toivottavasti neuvosto nyt toimii. Paljon kiitoksia edustaja Bilcek puolitoista minuuttia. Uh, uh, kiitoksia puhemies. Viime viikon neuvoston päätös äh, murensi meidän menestyksekkäiden politiikkojemme perustaa olen ollut Serbian esittelijänä, että tämä epäonnistuminen virhe, että emme avanneet liittymisneuvotteluja Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa. Tämä on suurin poliittinen virheemme laajentumiseen liittyen. Me, meidän yhteinen eurooppalainen intressimme on siinä, että lähennemme Länsi-Balkania. Alankomaat ja Tanska, jotka hylkäävät laajentumisen. Heille haluan sanoa, että jos haluamme vahvemman ja kunnioitettavamman unionin, arvostetumman unionin, meidän täytyy laajentua. Länsi-Balkanin toive on aivan valtava. Makedonia, Pohjois-Makedonia jopa muutti nimensä saadakseen vihreää valoa Euroopan unionilta. Liittymisperspektiivi on tuonut sinne paljon hyvää nyt kun Turkki ö, kyseenalaisia toimia tekee meidän lähiympäristössämme. Tämä on entistäkin tärkeämpää. Kaakkois-Euroopan tie kohti Euroopan unionia ei saa epäonnistua. Se olisi meidänkin epäonnistumisemme. No, kiitoksia. Edustaja Santos, yksi minuutti, olkaa hyvä senhor presidente não posso deixar de confessar a minha profunda desilusão neste momento. minun on myönnettävä teille että olen tällä hetkellä varsin pettynyt ja tiedän että albanialaiset ja pohjoismakedonialaiset jakavat tämän pettymykseni kun he näkevät että heidän toiveensa liittyä euroopan unioniin on nyt laitettu jäihin. Ja nämä molemmat maathan täyttivät kriteerit aloittaa neuvottelut, keskustelut, ja he ovat tehneet ne asiat, mitä heiltä olemme pyytäneet. Eli tätä prosessia ei voida lopettaa. Ja kuitenkin neuvosto on antanut itsensä jäädä Macronin vangiksi. Ja nyt sitten muut toimijat siirtyvät tälle alueelle, joka on Euroopalle hyvin strategisesti tärkeä. Jos Euroopalla ei ole strategista visiota eikä se toimi johtaja-asemassa, niin silloin se ei ole, Euroopalle hyvä partneri ja meidän maineemme menee. Neuvosto ei ole tässä onnistunut, mutta parlamentti taistelee vielä pitäkseen kiinni lupauksistaan. Edustaja Groschel, yksi minuutti. Paljon kiitoksia puhemies. Minä pahoittelen neuvoston päätöstä olla aloittamatta liittymisneuvotteluja Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa. Ja erityisen suuri pettymys on se, että neuvosto ei tunnustanut, minkälaisia ponnistuksia Pohjois-Makedonia on joutunut tekemään matkalla Euroopan unioniin. Liittymisneuvosto neuvottelut vaativat toimielistä uudistusta ennen kuin ne voidaan aloittaa. Kuitenkaan tämä ei ole mikään eh, loputon este, jos poliittista tahtoa on olemassa. Lähetämme selkeän viestin siitä, että Euroopan unioni ei toimielimellisesti pysty tukemaan tällä hetkellä maita, jotka äh, kuitenkin täyttävät äh, vaatimukset eurooppalaisella tiellä. Tämä on aivan väärä viesti tällaisella, äh, tänäisenä aikana, jolloin monia geopoliittisia pelejä pelaillaan naprustoalueella. Me erityisesti Länsi-Balkanilla siellä Pohjois-Makedonia on esimerkki, kun alueella muuten demokratia taantuu meillä on nyt mahdollisuus toimia tai eurooppalaista toivoa tuolle alueelle. Meidän täytyy lähettää viesti äh, siitä, että nationalismin, populismin ja korruption torjuvat maat äh, voivat äh, edetä kohti Euroopan unionin jäsenyyttä. Pyytäisin kunnioittamaan puheaikaa. Me olemme jo myöhässä. Minä tulee olemaan tiukka puheajan suhteen ja katkaise mikrofonin, ellette kunnioita puheaikarajoja. Toivottavasti ymmärrätte tämän. Edustaja Berg, yksi minuutti, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, EU-jäsenmaiden talous kohtaa monia haasteita tällä hetkellä. Lisäksi vielä epävarmuus Brexitin suhteen. Miksi meidän pitäisi juuri nyt vakavasti harkita Pohjois-Makedonian ja Albanian mukaan ottamista Euroopan unionin? Kummassakin maassa työttömyys on hyvin korkea ja palkat ovat matalat. Molemmissa on hauraat instituutiot, niillä on puutteita oikeusvaltioperiaatteen toteuttamisessa ja äskettäisessä kyselyssä todettiin, että 60 prosenttia aikuisista haluaa lähteä noista maista. Eli tällä hetkellä on aivan aiheellista, että Euroopan kansalaiset pohtivat, onko tässä järkeä, kun pohdimme muutenkin maahanmuutto. Se, että nämä Euroopan unioni yrittää koko ajan laajentaa ja viedä rajojaan kauemmas. Eikö meidän pitäisi mieluummin miettiä, millaista apua me voisimme antaa näille maille esimerkiksi rakennerahastojen ja kohesiorahaston kautta. Ehkä me voisimme siten pitkällä jänteellä tukea näitä maita ja estää kolmansia maita vaikuttamasta niihin liikaa. Kiitos. Edustaja Sonta, yksi minuutti. Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, arvoisat edustajat. Euroopan unionin auktoriteetti on kärsinyt tämän viime päätöksen myötä. Näyttää siltä, että Ranskan intressit painavat enemmän kuin koko EUn intressit. Pohjois-Makedonia täytti kaikki kriteerit ja kaikki makedonialaiset myös tiesivät tämän. Siksi luulen, että Euroopan unioni on nyt joutunut hankalaan tilanteeseen. Se ei ole lainkaan tai ajanut itsensä hankalan tilanteeseen. Se ei ole hyvä EUn kokonaisuuden kannalta eikä koko tuon Länsi-Balkanin alueenkaan kannalta. Pohjois-Makedonia Makedonialla on nyt siloiteltu tie NATOon. Se on tehnyt paljon työtä saadakseen menestystä valitsemallaan tiellä. Ehkä tässä on tapahtunut jotain outoa. Ursula von der Leyen kannatti liittymisneuvottelujen aloittamista, mutta Macronin ka- kandidaatti ei kannattanut sitä. Minutes and a half. Seuraavaksi Nikola Alevanos, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Από τα οποία έχουν υποφέρει λαοί των Paljon kiitoksia puhemies. Länsi-Balkanin kansoilla on hyvin vahva motivaatio he ovat kilpailutilanteessa imperialistien kanssa. Rajat ovat alueella muuttuneet, siellä on tehty kapitalistisia uudistuksia, mutta historia on osoittanut, ettei yksikään liittymismenettely voi edetä ilman kansaa. Tässä mukana ovat myöskin suuret monopolit. Näemme tilanteen op- minkälaista vastustusta Ranskassa on, minkälaista vastustusta muillakin on. Kyseessä on taistelu, kun käsittelemme Albanian, Pohjois-Makedonian ja koko Länsi-Balkanin alueen tilannetta. Euroopan unioni luonnollisesti osoittaa nimenomaan. Tätä olemme nähneet, mitä on tapahtunut Prespan sopimuksenkin suhteen. Nyt koko Eurooppa voi elää rauhassa, mutta kuitenkin Euroopan unionin äh, kuristuksen ulkopuolella, Naton ulkopuolella, imperialismin sta vapaana ja ähm, hyötyön sellaisesta taloudesta, joka ei ole näiden monopolien käsissä. Dear colleagues, there is no need to repeat that last week ei tarvitse varmaan toistaa, että viime viikon neuvoston päätös oli väärin ja huono, hyvin huono. Se oli, eh, mutta kuitenkin toivottavasti jatkossakin Euroopan, Euroopassa on laajentumispolitiikka. Ei varmaan tarvitse myöskään toistaa sitä, kuinka paljon eh, Pohjois-Makedonian hallitus ja myös Albania tekivät töitä ja ponnistelivat ja kuinka he tuntevat nyt itsensä meidän pettämiksemme. Ja tänään meidän täytyy keskustella siitä, että mitä meidän pitäisi omalla puolellamme muuttaa, siis EUn puolella muuttaa, jotta koko laajentumisprosessi ei jäisi muutaman jäsenvaltion vangiksi. Eli mitä pitäisi tehdä ennen kuin mennään laajentumisuudistuksiin, niin meillä pitäisi kysyä näiltä jäsenvaltioilta, ainakin yhdeltä, että eikö tämä maa voisi tulla tänne selittämään selkeästi, mikä oli argumentti, miksi äänestivät vastaan. Sen jälkeen voisimme keskustella näistä argumenteista Euroopan parlamentista. Ja ehkä siinä tapauksessa voisimme sitten löytää ratkaisun. Joten tänä päivänä meidän pitää, ei pidä vain puhua siitä, miten Pohjois-Makedonia ja Albaniaa voidaan auttaa, sillä he ansaitsevat avun, vaan myös katsotaan, miten voitaisiin ratkaista ähm, äh, tai muuttaa Ranskan tekemä päätös, koska se vaikuttaa meihin kaikkiin. Kiitoksia puhemies. Johannes Haan laajentumiskomissaari sanoi aivan oikein, että tämän neuvoston päätös on vakava virhe ja vastuun siitä kantaa neuvostossa Ranskan presidentti. Ongelma on kuitenkin se, millaisia seurauksia tällä virheellä on ja että me kaikki Euroopassa yhdessä joudumme sitten kärsimään niistä. On tärkeää painottaa, että nimenomaan EU on pitänyt kiinni niistä lupauksista, joita se on tehnyt juuri silloin, kun Pohjois-Makedoniassa ja Albaaniassa tehtiin erittäin tärkeitä uudistuksia ja kun Pohjois-Makedonia joka jopa ratkaisi nimiongelman ja naapuruusongelman. Siksi toivonkin, että Eurooppa-neuvosto niin pian kuin mahdollista korjaa tämän virheensä, mutta meidän parlamenttina täytyy myös käyttää hyväksemme jokainen tilaisuus bilateraalisten kontaktien ja valtuuskuntien kautta vielä tiivistää yhteyttämme Pohjois-Makedonian ja Albanian ja osoittaa heille, että mielestämme tämä on väärä päätös ja haluamme, että se korjataan niin pian kuin mahdollista. Kiitos. Edustaja Paitoksi minuutti. European Council. Kiitoksia. Eurooppa-neuvoston täytyy tehdä uusi strategisemme päätös, sillä tämä oli virhe. Oli virhe olla aloittamatta Pohjois-Makedonian Albanian kanssa liittymisneuvotteluja mahdollisuus liittyä Euroopan unioniin on ollut ajavana voimana niiden muutosten takana, joita, joita näissä maissa on tapahtunut. Pohjois-Makedonialle uskoteltiin, että nimiriidan ratkaiseminen tekisi mahdolliseksi siirtyä lähemmäs Euroopan unionia. Maiden pitäisi päästä etenemään tietenkin äm, uudistusten tiellä omista syistään, mutta kukaan ei voi kieltää sitä, etteikö näiden uudistusten ajavana voimana olisi ollut myöskin mahdollisuus liittyä Euroopan unioniin. Olen sitä mieltä, että Euroopan unionin pitäisi aloittaa liittymisneuvottelut molempien maiden kanssa, jotta voisimme rohkaista heitä uudistusten tiellä lähentymään Euroopan unioniin ja jotta ne pääsevät kumppaneiden kanssa käsittelemään erilaisia globaaleja kysymyksiä. Elämme näin tee, valitettavasti meillä on vaarana menettää vaikutusvaltaamme Länsi-Balkanin alueella. On vaikea kuvitella, että Euroopan unioni globaalilla kentällä onnistuisi, me näin makaan onnistu toimimaan. Edustaja Huhtasaari, yksi minuutti, olkaa hyvä. Puhemies. New candidacy status. El, esta, Euroopan um, unionin ehdokasmaa status pitäisi antaa vain sellaisille maille, joilla todella on edellytykset liittyä Euroopan unioniin, mutta sekä Pohjois-Makedonialla että Albanialla on korruptioongelmia, oikeusvaltioperiaatteen noudattamisongelmia ja EUlla on ollut ihan tarpeeksi vaikeuksia sulauttaa Romania ja Bulgaaria Euroopan unionin. Nämä maat eivät olleet valmiita liittymään vielä vuonna 2007. Meidän ei tule antaa sellaisille maille, jotka eivät itse asiassa täytä kriteerejä vääriä, väärää toivoa. EUn pitäisi lopettaa laajentuminen yhä kauemmas, kun sen oma talo ei ole kunnossa. Kiitos. Mr. Lagos, One minute and a half. Edustaja Lagos, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, täällä muiltakin puhujilta on kuultu, että tarvittiin suurta poliittista rohkeutta, jotta Pohjois-Makedonian ja oman maani välinen sopimus saatiin aikaiseksi. Ei siinä mitään poliittista rohkeutta tarvittu. Oli olemassa pieni vähemmistö, joka pakotti oman ö, kantansa, pakotti kreikkalaiset suostumaan siihen. 70-80 prosenttia kansalaisista ei tätä sopimusta halunnut. Kreikan kansalaiset vaativat kansanäänestystä, mutta Kreikan hallitus ei siihen suostunut, eikä tämänhetkinenkään hallitus siihen suostu. Nämä hallitukset ovat niitä, jotka tekivät ja sallivat tämän sopimuksen oman maamme vahingoksi. Länsi-Balkanin kansat eivät saa alistua tällaisen huijauksen. Ei ole olemassa muuta Makedoniaa kuin Kreikassa oleva Makedonia. Jotkut ihmiset ovat pystyneet tämän todistamaan ja täysin selvästi on sanottava se, että tässä paperissa on maani tällainen ö, vaakuna tai sukutaulu ja puu, josta käy, anteeksi, marmori taulu, josta käy ilmi, se on 2000 vuotta vanha, josta käy ilmi, että ö, Makedonia on ö, puhtaasti kreikkalainen. Kiitos. Edustaja Spiraki, yksi minuutti. Petro Pehan, kirjeski kirjeski. Paljon kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen Hahn, hyvät äh, kollegat. Eurooppalainen mahdollinen tulevaisuus on jotakin, joka tulee säilyä avoimena näille maille. Kyseessä on vakaus ja tämän lisäksi äh, kyseessä on tapa äh, kannustaa näitä maita olemaan demokraattisempia. Meillä on äh, tilanne, jossa meidän täytyy tunnustaa, ettei tätä mahdollisuutta avata neuvottelut tule hylätä. Erityisesti meidän täytyy myöskin pyrkiä tukemaan vähemmistöjen oikeuksia, joita on rikottu, kun me tarkastelemme näitä maita ja niiden mahdollista eurooppalaista tulevaisuutta ja Prespan sopimusta. on mahdollista aloittaa nyt pohjois kohdalla nämä liittymisneuvottelut, sillä nimiriitahan on ratkennut. Kiitoksia. Thank you, Mr. Chair. Herra Stanise, hyvä puhemies. Tämän viime viikkoinen neuvoston päätös lähetti täysin väärinlaisen viestin länsi asukkaille. Ja se kaikista väärin viesti siinä oli se, että Euroopan unioniin ei voi luottaa. Mitä kaikkia uhrauksia tekeekään, niin voi joutua petetyksi. Ja, ja tässä kyseessä on vain äh, kansalaisten mielipiteet tai äh, mielipidemittaukset yhdessä maassa. Mutta nyt sitten äh, tällä tulee olemaan vaikutuksia myös alueellisilla tekijöinä. Ja kun me odotamme tältä suuria eurooppalaisia uudistuksia, joita Macron on luvannut, niin muut käyttävät iloisesti tämän tyhjön, jonka neuvoston päätös on aiheuttanut. Me emme tule uudistamaan Eurooppaa, jos pistämme Euroopan tärkeitä poliitikkoja tällaisten egoististen tavoitteiden vangiksi meidän täytyy ryhtyä heti huomisesta lähtien siihen, että pyrkisimme korjaamaan ne vahingot, mitä neuvoston päätös aiheutti. Edustaja Shimeska, yksi minuutti. Um, Kiitoksia oikein paljon. Minun täytyy sanoa, että olen samaa mieltä monien kollegojeni kanssa, jotka ovat sanoneet, että viime viikkoinen neuvoston päätös oli strateginen virhe. Ja ongelma on nyt, että EUn kansainvälinen uskottavuus on vahingoittunut. Me puhumme siitä, että olemme kansainvälisen sääntöihin perustuvan järjestyksen varsinaisia sankareita ja nyt olemme sitten onnistuneet rikkomaan omia sääntöjämme, jotka olemme luonneet Länsi-Balkanin laajentumisprosessia varten, sillä laajentuminen perustuu arviointiin ja selkeihin kriteereihin. Me voimme toki keskustella siitä, miten me parannamme sitä, mutta emme me voi nyt vain kääntää kelkkaamme poliittisesti No nyt nähdään, että tästä seuraa poliittisia ongelmia noissa maissa. Minun mielestäni on hyvä, että Unkarin ynnä muiden maiden kanssa on oikeusvaltioperiaate ongelmia, mutta se ei ole mikään syy keskeyttää prosesseja näiden uusien maiden kanssa. Edustaja Bardella yksi minuutti. Äh, kiitoksia puhemies. Me keskustelemme tänään mahdollisuudesta, äh, että Albania liittyisi Euroopan unioniin. Miksi me haluaisimme ottaa mukaan tällaisen maan, äh, joka on jo käytännössä kuin osa Euroopan unionia? Albanilaiset ovat jo paikalla Ranskassa ja hyötyvät taloudestamme. Mafian kaltaiset järjestöt toimivat aivan nopea, helposti esteettä alueellamme se, että Albania liittyisi unioniin, lisäisi vain sitä energiaa, jonka edessä Ranskan viranomaiset ovat äh, pulassa. Ja sitä paitsi suurin osa Euroopan unionin kansasta haluaisi suojella äh, eurooppalaista elämäntapaa. Miksi me ottaisimme tällaisen maan Euroopan unionin, äh, johon, tällaisen maan, johon Erdoganin Turkki vaikuttaa aivan suoraan? Meidän täytyy ottaa huomioon Euroopan parlamentin vaalit. Euroopan rakentamisella täytyy olla rajoja, rajat maillemme, mutta rajat myöskin tällaiselle loputtomalle laajenemiselle, joka halvaannuttaa meidät kun muut mantereet kukoistavat globalisaation aikana. Kiitos. is a blue card request. Teille on sinisen kortin kysymys edustaja Walterilta. Otatteko sen vastaan? Okay, please ask the question. Olkaa hyvä, edustaja, voitte esittää kysymyksen. Hvala vam na riječi. Pa neću kolegu pitat kad je zadnji put bio u Tirani, u Bitoli ili u Skoplju, jer vjerujem da nije, ali ću ga nešto niin. pitati. Naime, danas... Haluaisin kysyä kollegaltani, milloin hän on viimeksi käynyt Skopjassa tai Tiranassa, mutta kysykin jotain muuta. Me keskustelemme täällä absurdista tilanteesta sellaiset maat, jotka eivät ole EU-ssa, haluavat EU-hun ja EU-ssa olevat maat haluavat ulos. Meidän täytyy saada tämä päätökseen. Kun jollekin tehdään jokin päätös, niin sitten tuo osapuoli olettaa, että lupaus pidetään, muuten luottamus menee. Olen varma, että tämä on historiallinen erehdys. Olen varma, että tässä nyt pelaamme rauhan asialla. Kysymys teille on, mikä muu elämäntapa näillä ihmisillä olisi tulevaisuudessa kuin elämä EUn jäsenenä? Teillä on 30 sekuntia aikaa vastata. moi je suis élu en France pour Niin minä olen valittu puoltamaan ranskalaisten etuja ja minä olen huolissani ensin oman kansani eduista, mutta te taas tunnutte suosivan muiden etuja ennen omien maidemme. Meidän kansojemme mielipide on viime Eurooppa-vaaleissa tuonut selkeästi julki, ja eurooppalaiset haluaisivat oman identiteettinsä ja suvereniutensa ja demokratiansa säilyvän. Ja tämmöinen loputon laajentuminen vaikuttaa kaikkiin äh, Euroopan maihin. One minute and a half, Mr. Radachowski. Edustaja Radachowski, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. E, kiitoksia puhemies. Kun minä pyysin e, puheenvuoroa, en olisi kuvitellut, että Pohjois-Makedonia ja Albania tällaisen e, läimäyksen saisivat Euroopan unionilta, eikä liittymisneuvotteluja avattaisi. Nämä niin kutsutut suurvallat Euroopan unionissa ovat tämän takana, ne jotka haluavat puuttua kaikkeen kaikkialla. Ensin Albania haluttaisiin NATOon niin, että yhdysvaltalaiset pääsevät sinne sotaleikkeen leikkimään. Ja nyt tämän jälkeen otimme Albanian ja heitimme sen laidan yli. Ja kuvittelenpa, että jos äh, amerikkalaisille luodaan toimintaedellytykset maahan, äh, sitten äh, liittymisneuvottelut aloitetaan. Meillä on valtava ongelma. Tämä, tämä pieni äh, slaavilainen kristillinen maa ottaa Euroopan unionin mukaan, vaikka muita maita suositaan. Äh, Slaavista puhutaan aivan kuin äh, he olisivat jonkinlaisia toisen luokan kansalaisia. Tämä on aivan idioottimaista ja nyt ollaan vajottu erittäin syvälle, kun Euroopan unionin lippua puolustan eikä oman maan. Wrestler, one minute arvoisa Puhemies, laajentumispolitiikka on yksi Euroopan menestyksekkäimmistä politiikoista. Se on tuonut kehitystä suureen osaan Eurooppaa ja siksi on täysin mahdotonta hyväksyä näiden liittymisneuvottelujen pysäyttäminen, erityisesti kun komissio antoi myönteisen suosituksen objektiivisiin indikaattoreihin ja uudistuksiin perustuen. Maat, jotka haluavat tulla Euroopan unionin jäseniksi, niitä täytyy arvioida yksin oman tulosten perusteella eikä tietyssä jäsenmaassa vallitsevan poliittisen ilmapiirin perusteella, vaikka se olisikin yksi suurimmista EU-maista. Tämä on valtava strateginen historiallinen erehtys joka tulee vahvistamaan muita globaaleja toimijoita alueella. Ja se on vastuutonta, sillä se asettaa kyseenalaiseksi myös EUn oman uskottavuuden. Zagrebin huippukokous ensi toukokuussa tulee olemaan mahdollisuus fokusoida tähän kysymyksen asettelun ja asettaa selkeät aikarajat. Kiitos. Edustaja Fajon, yksi minuutti, olkaa hyvä. Mladi na Zahodnom Balkanu izgub... Länsi-Balkanin nuoret ihmiset ovat menettämässä toivoaan. He eivät enää luota meihin, eivätkä usko meihin, ja he ovat oikeassa näin ajatellessaan. Haluaisin muistuttaa teitä viime syksyltä Ranskan presidentin sanoista. Hän puhui Pohjois-Makedoniasta äh, ja siitä, että me luotamme heihin. Ja nyt tämä sama he, presidentti, herra Macron, on, ju, on se henkilö, jolta kysyn, että ottaako hän vastuun tämän alueen vakaudesta ja siitä, että Pohjois-Makedonissa järjestetään nyt vaalit. Tyhjiä lupauksia äh, äh, olemme vain nähneet Euroopan unionissa, kun laajentumista puhutaan. Ja tällaiset tyhjät lupaukset ovat nyt osuneet Pohjois-Makedonian ja Albanian kansalaisten, äh, kansalaisten eteen. Pohjois-Makedonia on jo kymmenen vuoden ajan saanut kuulla komissiolta, että se voisi tulla Euroopan unionin jäsenmaaksi. Ja olen häpeissäni tänään, että joudun pyytämään anteeksi tätä Pohjois-Makedonian asukkailta. Meidän täytyy osoittaa vastuumme eh, ja kertoa, miten päätämme laajentumista tulevaisuudessa. Meidän täytyy korjata virheemme. Teille esitetään kysymys, hyväksyttekö? 30 seconds. 30 sekuntia slažem se s velikom većinom govora zastupnice fajon međutim ono što želim. olen samaa mieltä siinä mitä fajon totesi suurimmaksi osaksi mutta haluaisin tietää miksi ei ole oltu yhtä uskottavia ja tuettu Kroatian liittymistä Schengeniin sen jälkeen kun komissio näytti vihreää valoa.